yhteistä kantaa ja niiden perustelut sekä komission kannan otsikot julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa ja parlamentin kolmen kuukauden määräaika alkaa huomenna 20. helmikuuta 2000.